Tämä oli kyllä oikein hyvä uutinen monille jäsenvaltioillekin, koska kauppaa tarvitaan. Ja kaasu on erittäin tärkeä asia. Se on hyvä tuote monille maille, myös entisille kommunistimaille, kommunistisille maille. Ja tämä auttaa monia maita irtautumaan vanhoista energiajärjestelmistänsä. Kiitos tämän äänestyksen. Euroopan parlamentti osoitti, että me voimme päästä sopimukseen mm. ajatellen energiavastuuta. Meidän täytyy vielä rahoittaa Puolan ja Tsekin tasavallan Ukrainan ja myös Norjan ja Baltian maiden kaasuputkia. Kaasujärjestelmät, jotka ovat LPG-kaasuun yhteydessä näitä luodaan. Ja tällä tavalla me voimme saavuttaa riippumattomuutta. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Sinchits sitoutumattomista. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Hvala vam. Protiv sam ove liste projekata jer se na njoj među ostalim... Kiitoksia. Kiitoksia. Meillä on luettelo yhteisen edun hankkeesta. Mukana on Korkin saaren öljyterminaali. Ja meidän täytyy miettiä näitä asioita. Ja jos, kun ajatellaan vaikka Kroatiaa, niin tällaiset hankkeet saattavat olla uhka tietotaidollemme ja teknologiallemme. Eli tämä on katastrofaalinen lähestymistapa. Ja on paljon hankkeita, jotka uhkaavat paikallistaloutta Kroatiassa. Ja me maksamme jo liikaa vesihuollosta ja jätteiden huollosta. Ja Kroatia on kaukainen pieni maa ja siellä sähkö on hyvin kallista. Sähköhän tulee Itävallan ja muiden maiden kautta ja me maksamme jo liikaa hankkeista ja tälle sanon, että ei kiitos. Sinchis kollegat. Kiitoksia seuraavaksi Jambatski ECR-ryhmästä yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Minä äänestin tätä mietintöä vastaan koska nyt täytyy laittaa piste tälle hulluudelle. Tässä äänestetään kaasuputkia vastaan ja hiililaitoksia vastaan, mutta samalla siirretään työpaikkoja Euroopan unionin ulkopuolelle. Tässähän äänestetään silloin EUn yhteiskuntia ja EUn vaurautta vastaan. Ja ennen kaikkea

Thank you very much. Esta pedig... Kiitoksia. Ja sitten kansanpuolesta Sean Kelly, yksi minuutti. I was one of the 443 MEP. Minä olin yksi niistä, jotka eivät tukeneet tätä vastalausetta. Mielestäni tämä lista on tärkeä, kun ajatellaan toimivia energiamarkkinoita EU:ssa ja meillä pitää olla kohtuuhintaista energiaa. Investoinnit luovat kasvua ja työpaikkoja kyseisillä alueilla. Ja kyseessä on paketti, ja minä tuen tätä pakettia. Listalla on tärkeitä hankkeita ympäri EUta, jotka auttavat meitä pääsevään tavoitteisiin liittyen energiaunionin. Irlannissa on monia tärkeitä hankkeita, kelttinen interkonnektori, sähköyhteydet Ranskaan, Irlantiin ja Yhdistyneen kuningaskuntaan ja sitten vesivoimaan. Nämä kaikki ovat tärkeitä askeleita, kun Irlanti siirtyy kohti uusiutuvia energialähteitä. Ymmärrän, että on huolenaiheita liittyen kaasuhankkeisiin, mutta kaasulla on tärkeä rooli siirtymävaiheessa. Se vähentää kasvihuonepäästöjä ja esimerkiksi liikennealalla se korvaa saastuttavammat hiilen. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi esityslistalla kyse on EU-strategiasta naisten sukuelinten silpomisen lopettamiseksi kaikkialla maailmassa. Ensimmäisenä Kelehä. Minä äänestin tämän päätöslauselman puolesta ja minä puhuin täällä vuonna 2011 parlamentissa aiheesta, kun Irlanti esitti lainsäädäntöä jo tällaisen barbarisen toiminnan hylkäämiseksi uskosta, kulttuurista riippumatta. Tämä menee todellakin ihmisten henkilökohtaista loukkaamattomuutta ja vastaan ja oikeutta terveyteen vastaan. Minä todella pyysin komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan sen, että lainsäädäntö kansallisessa parlamentissa on vahvaa tämän nimenomaisen kysymyksen osalta, niin että saatetaan tuomioistuimen eteen ne henkilöt, jotka ryhtyvät naisten sukuelinten silpomiseen ja heitä rangaistaan. Meillä täytyy myös olla asianmukaiset tukipalvelut niin, että ne naiset, jotka ovat kärsineet tästä käytännöstä, heillä on voimaa ja mahdollisuuksia hakea apua ja tukea tähän. Minä pyysin, että parlamenttikin tätä tukisi lainsäädännöksi asti. Kiitos. Kiitoksia seuraavaksi. Edustaja Mariani, olkaa hyvä. bien sûr voté pour cette résolution. Äänestin päätösaseman puolesta. Sukuelten silvominen on asia, joka liittyy käsityksiin naisista, joita ei voi hyväksyä. Tämä kammottavuus on nyt tuotu Eurooppaan. Tämähän liittyy massa maahanmuuttoon. Kyse on ihmisistä, jotka tulevat eri kulttuureista, heillä on erilaisia tapoja. Ja tätä ei voida suojella ideologisilla syillä. Meidän täytyy selkeästi sanota, että meitä kuvottavat tällaiset käytänteet. Tämän periaatteidemme vastaista ja tämä vaarantaa Euroopan. 600 000 nuorta naista ovat vaarassa joutua silvomisen kohteeksi. Eli meillä pitää olla eurooppalainen strategia, jolla suojellaan eurooppalaista elämäntapaa ja torjutaan tällaiset käytänteet. Ja syyt ovat se, että me ole hallinnoineet maahanmuuttoa. Meillä on nyt monikulttuurista, joka on perusteena tällaisille kuvottaville käytänteille, ja tästä syystä äänestimme päätöslauselman puolesta. Our next speaker is Oscar. Kiitoksia. Seuraavaksi Johon ID-ryhmästä, mutta hän ei taida olla paikalla. Eli seuraavaksi edustaja Pelletier Kuesta. Ja katsotaan sitten, tuleeko Johan myöhemmin paikalle. Kiitoksia, rouva puhemies. Minä olen iloinen siitä, että tämä mietintö hyväksyttiin. Minä tietysti äänestin sen puolesta. Sen jälkeen, kun päätöslauselma hyväksyttiin Euroopan unionin liittymisestä Istanbulin yleissopimukseen vuonna 2019, tämä on jälleen vahva viesti, jonka me lähetämme naisten, naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja miesten ja naisten välistä tasa-arvosta. Väkivallan karsiminen tällä alalla, siis sukupuolielinten silpominen. Tästähän kärsivät miljoonat, 200 miljoonaa naista kärsii siitä vuosittain. Sukuelinten silpominen on todellinen riski ja vaara naisille – Nämä toimet ovat myös yksi ilmentymä miesten ja naisten välistä epätasa-arvosta, eikä tätä pitäisi leimata pelkästään uskonnon perusteella. Meillä täytyy olla johdonmukainen lähestymistapa tähän ilmiöön ja myös auttaa naisia esimerkiksi taloudellisesti vapautumaan. Kiitoksia, Raksi Wisniewska. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, stanowczo sprzeciwiam się. Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat. Minä vastustan kaiken laista väkivaltaa naisia vastaan, erityisesti sukuelinten silpumista. Tämä ilmenee myös EUn jäsenmaissa. Tämä on kammottava muoto väkivallasta, erityisesti nuoria tyttöjä vastaan. Minä äänestin tämän puolesta. Valitettavasti eräät poliittiset ryhmät eivät yritä provokoida sen ideoita. Tästä syystä en voinut tukea tiettyjä elementtejä tässä Totta kai sukuelinten silpuminen, se, se, se voi olla melko samaa kuin pakkoavioliitot nuorten, erityisesti nuorten lasten osalta, mutta tämä liittyy myös seksuaaliseen kasvatukseen, sukupuolikasvatukseen. Ja, ja, ja tässä on epäilyttäviä kohtia silloin, kun me puhumme lisääntymisterveydestä. No totta kai on vaikeampaa huolehtia silvotuista naisista synnytysten jälkeen, mutta tämä on kuitenkin on saman, tämä liittyy kohtaan 20, jossa puhutaan ratifioinnista. Anderson is our next speaker. Kiitos, Christian Andersson. Das EU-Parlament hat eine Resolution EU-parlamentti e hyväksyi päätöslauselman, jossa pitäisi osoittaa, että me vastustamme sukuelinten silpomista. Mutta tämä nyt on vain poliittinen symboli. Nämä ovat vain tyhjiä sanoja. Naisten sukuelinten silpomista ei torjuta puheilla tai tarroilla. Mutta kuten tapahtui joulukuussa liittyen Istanbulin yleisopimukseen, joka liittyi sukuelinten silpomisen torjunnan laajentamiseen – eikä se auta myöskään mitään, jos annetaan turvapaikka etu tytöille, jotka ovat kärsineet tästä silpomisesta. Tällä tavalla yhä useammat joutuvat tämän käytänteen uudeksi ja sitten näitä lapsia voidaan lähettää tällä verukkeella Eurooppaan. Tämä kammottava käytäne liittyy tiettyyn kulttuuriin ja uskontoon ja me kaikki tiedämme, että islam halveksii naisia – ja jos tästä ei puhuta selvästi, niin silloin tätä ongelmaa ei pystytä ratkaisemaan. Ja siksi haluan sanoa selvästi, että naisten sukuelinten silpominen ei kuulu Eurooppaan yhtään sen enempää kuin islaminkaan. islaminuskokaan. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Bruna. 500 000 femmes auraient été victimes de mutilations. Vista miljoona näistä on joutunut sukupuolielinten silpomisen kohteeksi. Tämä käytäntö ei ole ollut Euroopassa vallallaan, ei perinteissä eikä uskonnoissa. Tämä on sellainen käytäntö, jota on Euroopassa harjoitettu vain alueelle tulleille henkilöille. Meidän kehi, tämä kehityskulku ja maahanmuuttovirrat ovat lisänneet tätä käytäntöä. Joissakin Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa on edelleen tämä barbaarinen käytäntö. Meidän pitää varmistaa, että tätä käytäntöä ei tuoda Euroopan unioniin, niin kuin Istanbulin yleissopimuksessakin sanoo, sanotaan. Meidän täytyy auttaa naisia heidän omissa maissaan. Ei tehdä siitä enää lisäsyytä maahanmuutolle Euroopan unionin. Kiitoksia. Seuraavaksi Pospisil kansanpuolueesta yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Minä tietenkin tuin tätä päätöslauselmaa sillä nämä käytänteet ovat ehdottomasti sellaisia, joita ei voida hyväksyä. Se on ihmisoikeusrikkomus ja olisi hyvä, että tämän päätösluvan pohjalta ainakin Euroopassa valtiot olisivat paremmassa yhteistyössä ja kamppailisivat näitä rikoksia vastaan. Meidän pitäisi myös alentaa näiden rikoksien tiheyttä Euroopassa. Se ei onnistu pelkillä puheilla ja pelkällä paperilla, vaan pitäisi ryhtyä myös tuumasta toimeen, jotta saadaan tuloksia aikaan, jotta ja myös ö, ö, oikeusviranomaisten täytyisi seurata myös paremmin näitä rikoksia ja saattaa ne paremmin tuomioistuimiin rangaistaviksi. Tämä on ainoa mahdollisuus, jolla tavalla nämä voidaan saada kitkettyä pois. Mitä kolmansiin maihin tulee, meidän täytyy laittaa taloudellinen apu ehdolliseksi muun muassa näiden asioiden osioiselta. Kiitos tämän Stegrud ESR-ryhmästä. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Fru talman. Flickan som ska könsstympas. Kiitoksia, puhemies. Ensin tyttöjä pidetään paikallaan ja sitten heidän klitoriksensa leikataan irti ja sitten omellaan se, mitä on jäljellä. Tästä on seurauksena trauma elinikäinen kipu ja monia ongelmia liittyen kuukautiskiertoon, synnytykseen ja yhdyntään. Ja joskus tytöt voivat kuolla tässä prosessissa. Ja ihmiset, jotka syyllistyvät tällaiseen kidutukseen, pitäisi viedä oikeuteen. Ja 38 vuotta sen jälkeen, kun Ruotsissa on ollut lainsäädäntöasiassa, niin ketään ei ole tästä tuomittu. Eli Ruotsin hallitus on tehnyt liian vähän ja liian myöhään. Kiitos. For your words. Kiitoksia. Seuraavaksi Reil ID-ryhmästä. Presidentin. Puhemies, me äänestimme tästä äh, tätä koskevasta päätöslausua. Mistä olemme puhumme, kun puhumme sukuelinten silpomista? Ketä se koskee? Se koskee nuoria tyttöjä yleensä, äh, alle 13-vuotiaita. Nämä äh, lapset silvotaan ilman nukutusta ja klitoris poistetaan ja myös häpyhuulet otetaan pois sekä ulkoa että sisältä sen jälkeen sitten Omellaan umpeen ylhäältä alas. Ja sitten kun he menevät naimisiin ja ovat, vettävät hääyötä, ja, ja silloin nämä avataan, paikat avataan veitsellä miehen toimesta. Tämä on uskomatonta barbariaa ja tämä koskee miljoonia ihmisiä tällä vuosituhannella. 100 miljoonaa laista. Missä tämä tapahtuu? Se tapahtuu islamimais, islamilaisissa maissa, ja meidän täytyy todellakin puhua tästä, että olla selvillä siitä, mitä tapahtuu islamilaisissa maissa. Ja maahanmuuton myötä tämä valtava e- barbaria tulee myös Eurooppaan. 600 000 naista on joutunut kärsimään tästä. Meidän täytyy lopettaa tämä mielettömyys. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Fitzgerald. Thank you. I support... Kiitoksia. Minä tuin tätä päätöslauselmaa. Olen iloinen, että niin monet Euroopan parlamentissa tukivat tätä. Tämä on todellakin seksuaalista, fyysistä ja psykologista väkivaltaa ja sitä harjoitetaan jopa ihan pikkuvauvoista aikuisiin asti. 200 miljoonaa maailmaa. Se ei tätä tapahdu pelkästään Afrikan mantereella. Ihmiset usein ajattelevat tällä tavalla, mutta 45 prosenttia prosenttia alle 14-vuotiaita esimerkiksi Etiopiassa on kärsinyt tästä, mutta tätä tapahtuu myös Aasiassa, Etelä-Amerikassa ja jopa täällä Euroopassa. Meillä on satoja naisia, jotka ovat eurooppalaisissa kouluissa, nuorisoklubeissa, urheiluseuroissa. He ovat vaarassa joutua tämän ilmiön uhreiksi. Meillä täytyy olla todella nolla toleranssilinja äskettäisessä konferenssissa oli mukana myös nuoria miehiä ja äh, aikuisia miehiä, jotka työskentelevät tämän äh, perinteen poistamiseksi. Ja tämä oli erittäin rohkaisevaa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi ESR-ryhmästä Della Pisakarian. Yksi minuutti. Muchísimas gracias por darme la palabra. Kiitoksia. Äänestimme tyhjää me vastustamme naisten sukuelten silpomista, mutta tämä ei ole pelkästään naisten syrjintää. Jos se katsotaan, että se on samalla linjalla kuin nämä ongelmat, niin se on osa ongelmaa. Tämä on paljon isompi ongelma. Tässä naista ei nähdä ihmisinä. Halutaan tappaa hänen tahtonsa ja toiveensa ja tavoitteena on vain tehdä naisesta orja. Ja vaikka sitä ei myönnetä tässä tekstistä, niin kyllä kyse on uskonnosta. Tämä on aivan kulttuurisidonnainen asia. Kyse ei ole mies vastaan nainen, vaan tässä on myöskin naiset vastaan naisia. Tätä että on käytetty feministiagendalla kun näitä länsimaisia arvoja ja kristillisiä arvoja, naisia ei ole jätetty tällaiseen tilanteeseen. Meidän täytyy nyt seurata tätä kompassia, emmekä voi menestyä, jos emme muista tämän ongelman perussyitä. Botos Marius következik. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Botos. Human beings are not property Children are not äh, Kiitos puhemies. Naiset ja lapset eivät ole robotteja. Meidän täytyy olla selville, että me haluamme tehdä omat valintamme, erityisesti silloin kun me puhumme omasta kehostamme. Miljoonat lapset ovat äh, tilanteessa, jolloin tämä, jolta tämä oikeus on otettu pois. Alle 15-vuotiaina ovat äh, riskissä joutua silvotuksi ilman, että vanhemmat tai isovanhemmat tai perheessä voisi siihen vaikuttaa ja tässä ei ole mitään hyötyä tästä toimenpiteestä ja siihen liittyy monia terveysriskejä. Ja siihen liittyy verenvuoto ja emme voi sallia tällaisen käytänteen jatkuvan Euroopassa. Me emme voi sallia sitä, että, että tästä eurooppalaistuneista vievät tämän käytäntöön, tuovat tämän käytäntöön Eurooppaan. Meidän täytyy suojella ihmisoikeuksia ja me tämä on hyvin tärkeä oikeus, joka kuuluu tytöille ja naisille. Jos me haluamme, että heistä tulee terveitä yhteiskunnan jäseniä, josta, jos, että he puolustavat ihmisoikeuksia. Meidän täytyy suojella heitä nyt, silloin kun he tarvitsevat. nyt minä käännästin tämän puolesta ja minusta tämä on iso alku. Kiitoksia. Seuraavaksi Vrecianova ESR-ryhmästä yksi minuutti, olkaa hyvä. Ženská obřízka je jedním z nejstrašnějších činů, které... Kiitoksia. Tämä naisten sukuelten silvominen on kammottava käytännössä aiheuttaa psyykkistä ja fyysistä kärsimystä. Ja se on kauheaa, että 2000-luvulla tällaista tapahtuu edelleen maailmassa kymmenissä maissa. Ja tämä koskee satoja tuhansia naisia myöskin. EU:ssa on 600 000 naista, jotka on silvottu. Ja 200 000 naista, uh, heitä uhkaa tämä käytäntö. Jos haluamme suojella tyttöjä ja varmistaa tasa-arvon, niin meidän pitää päättää nämä kammottavat käytänteet. Tämä on parempi kuin esimerkiksi naiskiintiöt politiikassa ja kiintiöissä, ja siksi tuin tätä päätöslauselmaa. Kiitoksia. Sitten seuraava. Äh, Kiitoksia, puhemies. Minusta me ääne, kaikki äänestämme täällä Euroopan sen puolesta, että on tarpeen saada tämä epäinhimillinen käytäntö poistettua. Ja muistuttaisin vielä siitä, että meidän ryhmämme oli se, joka, siis ECR ja sen edustajat, sitä kanko, joka, joka kaksi vuonna 2019 esitti tuki Saharov-palkintoa kenialaiselle joka, äh, naiselle, joka hyvin aktiivisesti Afrikassa ja muuallakin maailmassa toimii aktiivisesti näitä epäinhimillisiä käytäntöjä vastaan. Ja me tulemme äh, tältä osin jatkamaan tätä toimintaa. Meillä on konkreettisia suunnitelmia. Minä halusin myös teille sanoa, äh, kutsua teidät varapuhemies siihen mukaan. Ja te saamaan meiltä luonnoksen tästä ja toivottavasti te tuette. Minä tuin tätä tietenkin. Ezzel lezárjuk ezt. Kiitoksia. Eli tämä kohta on nyt käsitelty. Seuraavaksi automatisoidut päätöksentekoprosessit, eli kuluttajasuoja ja palveluiden liikkuvuus. Ensimmäisenä Pelletier. Kiitoksia, rouva puhemies. Minä äänestin tämän mietinnön päätöslauselman puolesta, koska tämä menee mielestäni hyvään suuntaan, kun ajatellaan kuluttajan suojelua. Haluaisin antaa tunnustusta tässä eh, IMKO-valiokunnan puheenjohtajan sitoumuksella. Minusta tuntuu siltä, että meidän täytyy olla kuitenkin teknologian osalta vielä valvovalla kannalla, samoin tekoälyn osalta algoritmit tänä päivänä voivat hoitaa suurin piirtein jokapäiväistä elämämme yhteiskunnassa. Ajatellaan vaikka valituksia ja kaikkia erilaisia asioita, mitä voidaan netissä tehdä. Tämä teksti olisi kyllä voinut olla vähän kunnianhimoisempi. Avoimuushan on aivan tähdellinen, kun ajatellaan kansalaisten luottamusta. Me olisimme voineet myös vahvistaa tätä tekstiä varmistamalla se, että tässä automaatio ei ole ikinä valta-asemassa verrattuna kaikista heikommassa asemassa oleviin henkilöihin. Meillä on tässä moraalinen velvoite. Kiitoksia seuraavaksi. Edustaja Wisniewska. Pani przewodnicząca, głosowałam za przyjęciem. Kiitoksia, puhemies. Äänestin päätösasemaan puolesta, mitä tulee kuluttajasuojaan ja siihen, että hyödykkeet ja palvelut voivat liikkua vapaasti Euroopassa. Keinoäly on suuri mahdollisuus helpottaa kansalaisten elämää. Keinoälyä voidaan soveltaa monilla aloilla. Se on asia, jolla voidaan parantaa myöskin tuottavuutta. Se on innovoivaa. Tällä tavalla voidaan yksinkertaistaa monimutkaisia prosesseja. Ja tämä pitää olla turvallista kansalaisille ja meidän pitää vastata tavoitteisiin. Täytyy katsoa etteivät juridiset säännöt ole liian tiukkoja ja eivätkä ne lannista eurooppalaisia toimijoita, jotka haluavat näitä sovelluksia käyttöönsä. Tämä on askel oikeaan suuntaan ja näin voidaan löytää tasapaino. Kiitos. Kiitos, edustaja Kohut, olkaa hyvä. Chair for the floor. Kiitos puhemies. Tämä yleinen määritelmä tästä automaattisesta päätöksentekoprosessissa, siinä tehdään päätöksiä automaattisin keinoin ilman ihmisen mukanaoloa. Tämä päätös voi perustaa todelliseen dataan, kuten myös digitaalisesti muotoiltuihin profiileihin. Otetaanpa esimerkkejä. Online-päätös esimerkiksi rekrytointivaiheessa, se perustuu algoritmeihin ja kriteereihin – on useitakin hyötyjä tässä päätöksenteossa. Se on nopeampi ja johdonmukaisempi, mutta entäpä riskit? Riskit, kun lähdetään profiloimaan ja tehdään, vaikutetaan ihmisten päätöksiin. Siksi äänestin tämän päätöslausuman puolesta, joka vetoaa komissioon, että sen pitää lähteä seuraamaan tätä kehitystä tällä alalla. Kiitoksia. Thomas Eugen. Kiitos sitten Tomak. Seuraavaksi, olkaa hyvä. Um, Kiitoksia puhemies. Minä äänestin tämän puolesta. Tämä on äärimmäisen tärkeä aihe ja kaikki nämä mekanismit, jotka liittyvät äh, päätöksen tekoon, ovat merkittäviä. Teknologiahan vaikuttaa jo päivittäin myönteisellä tavalla meidän elämäämme mutta tilanne täytyy analysoida hyvin selkeästi ja meillä täytyy olla tarvittavat mekanismit niin, että me voida, voimme säännellä tätä automatisoitua menettelyä kuluttajien suojelemiseksi. Automatisointu on, päätöksenteko on erittäin tärkeää. Sitähän käytetään jo kaikilla aloilla, mutta ennen kaikkea kuluttajien ja eritoten lasten täytyy saada suojelua. Loppukuluttajan täytyy voida päästä avoimesti tarkastelemaan hänestä tallennettuja tietoja automaattisessa päätöksenteossa. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Wallis, olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia. Automatisoitu päätöksenteko tulee muuttamaan sitä tapaa, millä tavalla markkinat ja yhteiskunta toimii. Meidän on varmistettava, että ihmisiä suojellaan epäreilulta tai syrjivältä kaupalliselta toiminnalta. Ja täytyy varmistaa, että nämä prosessit ovat läpinäkyviä eikä niihin liity profilointia. Automatisoidun päätöksenteon pitäisi tapahtua riippumattoman kolmannen tahon alaisuudessa, ja myöskin tällaiset päätökset pitää pystyä riitauttamaan. Komission on varmistettava, että turvallisuussäädökset EU:ssa ovat ajanmukaisia ja että viranomaisilla on resursseja toimia. Meidän täytyy olla huolissamme datojen kertymisestä muutaman yksityisen yrityksen käsiin, ja meidän täytyy muistaa yleisen tietosuoja-asetuksen periaatteet, joka liittyy myöskin yksityisyyskysymyksiin. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kloon. Yksi minuutti. Eh, thank you, Madam President. Artificial... Kiitoksia puhemies Tekoäly vaikuttaa ihmisten elämään ja nopeammassa ajassa kuin mitä ihminen pystyy tekemään. Se liittyy minusta terveydenhuoltoon ja kasvatukseen ja oikeusjärjestelmään. Se perustuu algoritmeihin ja monissa tilanteissa päätökset voivat vaikuttaa merkittävästi, kun ajatellaan luotonhakua, työllisyyttä, lääkintähoitoa ynnä muuta. Minä olin iloinen tukiessani tätä päätöslauselmaa ja pyydän komissiota tutkimaan, että tarvitaanko perinteisiä menetelmiä, että se voitaisiin turvata ja kuluttajien edut ja oikeudet silloin, kun tekoälyä käytetään niin, että kuluttajia suojellaan esimerkiksi riskeiltä ja syrjinnältä ja silloin, että voitaisiin taata läpinäkyvyys näissä prosesseissa ja varmistaa se, että vain korkealaatuinen ja puolueeton, äh, puolueeton äh, pohjaa käytetään algoritmipohjaisessa päätöksenteossa. Meidän täytyy varmistaa, että EU-säännös, säännöt ja vastuu o, o, o, istuvat tämän, äh, tähän tekolon käyttöön. Kiitoksia. Sitten siirrymme esityslistalla eteenpäin. eli neuvottelut uudesta kumppanuudesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Ensimmäisen puheenvuorossa saa Kelehän, olkaa hyvä. Uh, thank you, uh, Vice President. Kiitoksia. Olen iloinen, että voin puhua tästä erittäin tärkeästä aiheesta. Eritoten tämä on tärkeää myös Irlannin kannalta. Kansalaiset Pohjois-Irlannissa ennen kaikkea he ovat huolissaan tästä Euroopan unionin ja Irlannin välistä yhdistyneen kuningaskunnan välisestä kauppasopimuksesta. On tärkeää, että Iranin kansalaiset pidetään tämän keskustelun ytimessä. Meillä on valtaisesti Irlannin kansalaisia, jotka ovat myös Euroopan unionin kansalaisia, mutta he asuvat Pohjois-Irlannin puolella, Euroopan unionin alueen ulkopuolella. Meidän täytyy jatkaa keskustelua näistä asioista. Ja en yhtään pahoittele siitä, että aina otan esiin monien Pohjois-Irlannin alueella asuvien irlantilaisten aseman. Tämä asia täytyy pitää mielessä myös, kun tulevaa sopimusta luonnostellaan. Ja sitten ammattipätevyyden tunnustaminen, se on sellainen asia, joka täytyy viedä eteenpäin niin, että ihmiset voivat tehdä työtä molemmilla puolilla rajoja. Ja heidän ammattipätevyytensä tunnustetaan niin yhdistyneessä kuningaskunnassa kuin Euroopan unionissa. Tämä on erityisen tärkeää eh, irlantilaisten vapaalle liikkuvuudelle Irlannin saarella. Kiitoksia sitten edustaja Marianne, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Brittikollegat ovat lähteneet täältä. Meillä on hyviä muistoja. Nigel Farage edusti liittymistä omaan maahan ja miten sitten voidaan käydä näitä neuvotteluita, johon liittyy Euroopan toimielinten ylimielisyys. Ja jossa on hyvin lapsellisia lausuntoja Ison-Britannian suverensuudesta. Tässä ei ole noudatettu kansojen välistä tasapainoa, ei ole katsottu eri etuja ja mitään asiaa ei ole käsitelty tahdikkaasti tässä tilanteessa. Brexit-keskustelut olivat vähän niin kuin välitunteja. Tässä on ollut ylimielisyyttä. Jotkut kansat haluavat vain, että heitä kuunnellaan, ja tästä syystä minä äänestin tyhjää. E Kiitoksia. Sitten Fitzgerald, yksi minuutti. Thank you. I voted in favor. Kiitoksia. Minä äänestin päätösumman puolesta. Ja, äh, ja äh, tämä heristelee parlamentin kantaa tuleviin suhteisiin EUn ja UK välillä kun tehdään uusi kauppasopimus UK kanssa, niin silloin täytyy muistaa EU-säännöt ja meidän täytyy varmistaa, että se, se tulee kuko, mahdollisimman kukoistava suhde. Tämä tietenkin vaatii sitoumuksia kummaltakin osapuolelta. Varmastikaan ei auta sitä, että ollaan kuultu UK silloin tällä kummallisia lausuntoja. Kun ajattelemme Euroopan unionia ja Irlantia ja Pohjois-Irlantia, niin me pidämme hyvänä tätä kunnianhimoa tässä päätöslauselmassa, että saataisiin sellainen suhde, joka perustuu yhtäläisiin lähtökohtiin Eh, tässä kumppanuudessa. Ja toivottavasti voimme olla yhteistyössä UK kanssa sen varmistamiseksi, että saamme molempia puolia hyödyttävä suhde. Ja tietenkin se, se täytyy olla molempia osapuolia hyödyttävä, koska UK on kauppa EUn kanssa on todellakin laajaa ja on tärkeää myös säilyttää pohjois rauha. Lopullinen sopimus ei millään tavalla voisi vaarantaa tätä pitkän sopimusta. Ja lopulliset nämä tulevat suhteet, niin ne täytyy perustua aikaisempiin sopimuksiin. Ja tämä tietenkin edellyttää jatkuvaa seurantaa ja valvontaa tulevina kuukausina. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Wisniewska. Olkaa hyvä. Bardzo, pani przewodnicząca. Po Brexicie relacje... Kiitoksia puhemies. Brexitin jälkeen jälkeiset suhteet Britannian ja EU välillä, ne täytyy säännellä. Ja tämä päätöslauselma koskee meidän suosituksiamme komissiolla neuvotella uudesta kumppanuudesta yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Meillä on tässä paljon politiikan sektoreita mukana monia on taloudellinen kumppanuus, sektorikohtaiset asiat ja muut, muukin yhteistyö, mukaan lukien kumppanuus puolustus- ja ulkoasioissa. Ja on ilmeistä, että sellainen maa, joka ei ole jäsenvaltio, sillä ei voi olla samoja etuoikeuksia ja oikeuksia kuin jäsenvaltioilla, mutta meidän täytyy myös muistaa, että meidän tuleva suhteemme sen pitäisi olla mahdollista ja, ja perustua kumppanuuteen EUn ja Britannian välillä. E, e, Britannia on kuitenkin edelleen eurooppalainen maa, sillä on historialliset e, taloudelliset siteet muihin EU-maihin. Näin ollen, kun puhutaan yhteisestä edusta, niin se, se että me pyrimme mahdollisimman hyvään suhteeseen. Siksi me äänestin puolesta. Kiitoksia seuraavaksi. Shoidrova, yksi minuutti. Kiitoksia. Vaikka en halunnutkaan, että Britannia lähtisi EU-sta, niin meidän täytyy nyt sitten kuitenkin neuvotella sopimus Britannian kanssa tulevasta yhteistyöstä ja kumppanuudesta. Minulle on tärkeää, että Euroopan parlamentti yhdistää voimansa ja että pysymme näissä asioissa yhtenäisinä. On hienoa, että olemme myöskin yhtä mieltä siitä, että yhteistyön tulee olla mahdollisimman tiivistä. Olemme panneet merkille, että Britannia haluaa vapakauppasopimuksen EUn kanssa ja siihen liittyy tietysti ehtoja, ja yritämme pitää esteet mahdollisimman pieninä ja pyrimme siihen, että maataloustuotteet ja elintarvikkeet noudattavat sisämarkkinoilla kaikkia laatu- ja merkintävaatimuksia liittyen torjunta-aineiden käyttöön ja niin edelleen. Euroopan parlamentti haluaa, että EU-kansalaisten ja heidän perheensä oikeudet säilyvät myöskin vaikka he asuvat Britanniassa. Kiitos. Kiitoksia sitten edustaja Pospisil. Kiitoksia puhemies. Minäkin tuin tätä mandaattia, koska se on hyvin tärkeää, että kaksi asiaa toteutuu. Ensinnäkin meidän täytyy olla selville, meidän täytyy puhua kansalaisten, meidän kansalaistemme oikeuksista, mutta myös brittien oikeuksista vapaaseen liikkuvuuteen ja jotta tämä sopimus olisi edullinen meidän kansalaistemme kannalta. Iso-Britanniassa alussa 30 000 tsekkiä ja heille kuuluu maksimaalinen suoja ja tuki. Ja me olemme tässä on kysymys myös vapaakauppasopimuksesta, joka täytyy rakentaa niin, että, että kummallakin puolella viejät nauttivat edullisista ehdoista on, on kysymys siitä, että Brexit ei saa äh, äh, heikentää tätä EUn vientiä Britanniaan. Monilla tsekkiyrityksillä on vientiä Britanniaan ja meidän täytyy turvata niiden liiketoimintaehdot. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Bompää. No, that's me. <laughs> Mr. Polchak, I left you out. Yes, I'm... Ai Polchak, te jätte välistä. Olen pahoillani. Niin, olkaa hyvä. Uh, já jsem byl nešťastný z brexitu a musím říci že přeji velké británii niin Brexit teki meistä onnettomia, mutta toivotamme lykkyä tykö Britannialle. Minä tuin tietysti tätä mandaattia, siihen on monia syitä. Ensinnäkin kovan Brexitin riski on edelleen olemassa. Brittipääministeri hyvin merkillisellä tavalla on lähtenyt neuvotteluihin Brexitin jälkeen. Eli meidän täytyy olla yhtenäisiä. Ja Shoitrova puhui jo siitä, että meillä on tiettyjä vaatimuksia, jotka liittyvät esimerkiksi maatalouteen, kansallisten oikeuksiin, standardeihin. Kaikkia näitä asioita pitää seurata, emmekä anna kiristää itseämme. Emme aikataulun puolesta, joka tällä hetkellä on loppuvuodessa – ja sitten on myöskin kansallisia alueparlamentteja, jotka ovat tässä mukana. Eli meidän ei pidä antaa ajaa itseämme nurkkaan. Kiitos, edustaja Bompaa. Madame la Présidente. Kiitoksia, hyvä puhemies. Arvoisat kollegat, Neuvottelumandaatti UKon kanssa valmistelee Euroopan unionin kaikkien aikojen suurinta vapaakauppasopimusta. No tietysti tässä mandaatissa on mukana paljon hyviä aikeita sosiaalisesta mallista ja monista muista asiasta, mutta emme tyhmiä ole. Tässä pidetään aivan pakonomaisesti kiinni vapaakaupan ajattelutavasta ja sovittelumenettelystä, joka vie asiat yksityisiin tuomioistuimeen eikä kansojen no, itsemääräämisoikeutta kunnioiteta. Ei tällä voida myöskään vastata ilmastokriisiin. Sopimuksella halutaan vahvistettua yhteistyötä sotilasalueella. Britit ovat lähteneet nyt Euroopan unionista, mutta kaikki jatkuu ikään kuin ei mitään olisi tapahtunut.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 Mr. I'm very sorry to stop you. There... Niin anteeksi, nyt on jotain tulkkausongelmia. Voisitteko aloittaa alusta? Olen hyvin pahoillani. Thank you very much. We just realized it. Thank you very much. Okay. Благодаря, госпожо председател. Подкрепих днешната резолюция, защото има нужда от puhemies. Minä tuin näitä päätöslauselmia, koska me tarvitsemme kattavan sopimuksen EUn ja UK välillä. Me katsomme, <clears throat> että me tarvitsemme kunnianhimoisen kumppanuuden – Meillä on, on useita tavoitteita. Me uskomme, että pystymme äh, allekirjoittamaan vapaakauppasopimuksen. Ja tätä me, tähän me tähtäämme sellaisiin sopimuksiin, jossa ei ole tulleja eikä myöskään dumppausta. Kuitenkin pääministeri Johnson on tähtää äh, Kanada-tyyppisiin sopimuksiin tai jopa Australia-tyyppisiin sopimuksiin. Äh, niissä on rajoituksia ja joissakin tapauksissa on, öö, meidän täytyy kuitenkin tähdätä molemminpuolisesti edulli, hyvään sopimukseen. Britannia on edelleen kolmas maa ja se kuitenkin pyrimme jatkamaan yhteistyötä. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Tomak, olkaa hyvä. Thank you. Um ne aflăm în situația în care discutăm uh, deja la trecut despre Marea Britanie. Olemme sellaisessa tilanteessa, jossa puhumme menneissä aikamuodossa yhdistyneestä kuningaskunnasta. Nyt me olemme tilanteessa, jossa meidän täytyy luoda erityissuhde yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Tätä varten meidän täytyy tarkastella kahta seikkaa. Ensinnäkin on paljon brittejä, jotka eivät koskaan halunneet maansa eroavan Euroopan unionista. Toiseksikin kolme ja puoli miljoonaa Euroopan unionin kansalaista asuu yhdistyneessä kuningaskunnassa, eikä heidän pidä joutua kärsimään populistisen politiikan takia, joka johti yhdistyneen kuningaskunnan eroon. Ja nyt me olemme tilanteessa, jossa ehkäpä joku kaunis päivä UK palaa takaisin Euroopan unionin. Kiitoksia. Sitten edustan Brylgeet, olkaa hyvä. Puhemies, <clears throat> minä pahoittelen edelleenkin siitä, että yhdistynyt kuningaskunta lähti EU-sta. <clears throat> Tämä, tämän, tämän tulee näkymään kyllä myöhemminkin, mutta toivon, että että neuvottelut e, onnistuvat. Ne eivät ole yksinkertaisia. Parlamentti on kuitenkin sitoutunut siihen ja me olemme edustamme Euroopan kansalaisia, me olemme heille velkaa, että heidän oikeuksia vaalitaan. Minä äänestin tämän päätöslausuman puolesta, joka koski mandaattia tämän uuden kumppanuuden aloittamiseksi mutta tämä kumppanuus määrittelee myös oikeudet ja velvollisuudet ja, ja Iso-Britannia ei voi nauttia samoista eduista kuin jäsenvaltiot ja tässä on tärkeitä ajatuksia tässä päätöslauselmassa, joka liittyy muun muassa sosiaalisiin asiaan, silloin kun tämä päätöslauselma nyt hyväksytään, parlamentti antoi tukensa tälle mandaatille ja esitti myös kantansa kumppanuuteen. Kiitoksia. Sitten edustaja Roncha, yksi minuutti. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca, szanowni państwo. E, mamy... Kiitoksia, arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat. Me puhuimme tässä nyt aivan ennen näkemättömästä tilanteesta. Euroopan unioni on nyt heikompi ja meidän täytyy todeta tämä selkein sanoin. Tänä päivänä Euroopan unionissa ryhdytään keskustelemaan tulevasta sopimuksesta yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Minä toivoisin, herra Barnier, että tämä, tästä sopimuksesta tulisi paras mahdollinen mutta toivon, että me kaikki myös voimme luoda hyvät suhteet yhdistyneeseen kuningaskuntaan. On tärkeää nyt ajatella tulevaisuutta. Yhdistynyt kuningaskuntahan on tärkeä myös turvallisuuden kannalta. Niin Euroopassa kuin maailmallakin. Eikä meidän koskaan pitäisi tätä unohtaa koska me tarvitsemme turvallisen maailman ja turvallisen Euroopan. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kluun. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Um, thank you. Kiitoksia. Tuleva kauppasopimus, jos ja kun se saadaan päätökseen, niin se pitää hyväksyä ensin parlamentissa. Ja pidän hyvänä päätöslauselmaa. Mä tuin sitä. Siinä on mukana prioriteettimme, kun ajatellaan mitä asioita pitäisi ottaa sopimukseen mukaan. Erityisesti pitkän perjantain sopimus, sitä pitää suojella. Yhteinen matkustusalue Irlannin ja yhteisen kuningaskunnan välillä, josta komissio puhui, kun se mietti neuvottelumandaattiaan. Sekin pitää huomioida. Ja kauppasopimusta tarvitaan kummallakin puolella. Siitä pitää olla hyötyä kummallekin ja täytyy varmistaa, että eurooppalaiset yritykset eivät ole epäedullisessa asemassa ja meidän täytyy suojella Euroopan kuluttajia. Ja tämä on nyt ainutlaatuista. Kyse on maailman kuudenneksi laajemmasta taloudesta, entinen EUn jäsen ja läheinen naapuri. Kiitoksia. Seuraavaksi Sikorski. Yksi minuutti, olkaa hyvä. President. I voted for the... Puhemies, äänestin tämän sopimuksen puolesta, koska se adekvaatisti puolustaa meidän etujamme, ajaa meidän etujamme, mutta kun muistetamme, mistä on kysymys ja kun muistamme, mitä brittihallitus on vastannut tulliunionista, ei, ei mitään EU-tuomioistuimen tuomiovaltaa ja mitä tulee vapaaseen liikkuvuuteen, tämä johtaa tämä vaikuttaa myös sopimuksiin kaupan osalta, kun ja tässä brittihallitus alkaa pikkuhiljaa ymmärtämään, että tämä tulee olemaan tulleja ja tarkistuksia ensi vuoden alusta, ensi vuoden alusta alkaen rajoillamme. Ja kun puhutaan vapaasta kaupasta, Britannia tulee pystyttämään esteitä suurimman kauppakumppaninsa kanssa. Kiitoksia. Ja seuraavaksi vielä edustaja Sean Kelly, yksi minuutti. Kiitoksia, minäkin tuin tätä. Tämä on tärkeä askel, kun avataan uusia uria EUn ja Ison-Britannian suhteissa. Meidän pitää olla kunnianhimoisia, kun ajatellaan poliittista julistusta. Meillä pitää olla syvä kumppanuus Britannian kanssa ja on myöskin tärkeää, että täytäntöönpano jatkuu samanaikaisesti, kun neuvotellaan tulevista suhteista. Ja tämä näkyy myös mandaatissa. Mandaatissa pitää ottaa huomioon pitkän perjantain sopimus ja yhteinen matkustusalue. Meidän täytyy ylläpitää tätä yhteistä matkustusaluetta kaikissa olosuhteissa, se on prioriteetti Irlannille ja onneksi myöskin muille jäsenvaltioille. Haluaisin kiittää kollegoita heidän jatkuvasta tuestaan prioriteeteillemme ja toivon, että meillä on todellista yhteistyötä Britannian kanssa ja että saamme aikaan hyvän sopimuksen. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi vuorossa on Euroopan keskuspankin vuosikertomus ensimmäisenä vuodessa. Much, uh, Madam President. Kiitoksia, puhemies. Euroopan keskuspankki edelleen haluaa selittää 39 miljardin obligaatiokriisiä. Pankit likvidoitiin, mutta keskuspankki toteaa, että 31 miljardia otetaan pois kierrosta Irlannin kansa on kärsinyt säästötoimista ja Lagarde, hän oli vastuussa näistä säästötoimista Irlannissa. Euroalueen kriisi oli myöskin asia, joka johti finanssipoliittiseen sopimukseen vuonna 2012. Ja sitten tehtiin pysyväksi tämä hätäohjelma. Tämä on neoliberaalien unelma, eli ehdotetaan demokraattiset prosessit ja talouspolitiikka. Ja kuten Saksan valtiovarainministeri sanoi, niin on olemassa sääntöjä, joita pitää noudattaa. EKP ja Lagarde ovat saaneet Irlannin polvilleen, enkä muista mitään vuosikertomusta viime vuosilta, jossa tämä olisi mainittu. Meitä ei koskaan pidä unohtaa ja tietysti me vastustimme tätä. Kiitos. Seuraavaksi on vuorossa edustaja Weimers. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Olmaan. Kiitos puhemies. Tänään teillä Euroopan parlamentissa on enemmistö, tai te enemmistö olette eh, vaatineet useita kertoa esimerkiksi EKPn keskuspankissa, pankin raportissa kirjoitatte, on välttämätöntä hyväksyä eh, yhteinen valuutta. No, kertoisin teille, että Ruotsissa oli kansanäänestys emusta 2003, jolloin massiivinen enemmistö äänesti Ruotsin jäsenyyttä vastaan. Tänä päivänä vain yksi viidestä ruotsalaisista haluaa teidän euronne. Me emme halua tuhlata rahaa maihin, jotka eivät voi kantaa omaa talouttaan. Me haluamme pitää Ruotsin kruunusta kiinni. Mitä te ette ymmärrä? Te kutsutte itseänne demokraateiksi, mutta käyttäydytte kuin arrogantit ää, äh, ää, äh, ihmiset. Me olemme saaneet äh, poikkeuksen tähän. Me kunnioitamme Ruotsin kansan tahtoa, me emme halua euroa ja me tulemme äänestämään ruotsalaisen poikkeuksen tähän. Kiitos edustaja Obri, kueryhmästä, olkaa hyvä. Merci, il y a quelques mois. Kiitoksia. Muutama kuukausi sitten vielä kaikki halusivat saada naisen EKPn johtajaksi. Mutta nyt puu peittää metsät, sillä me voimme katsoa, miten tilanne kehittyy eurooppalaisissa instituutioissa. Ne, jotka ovat epäilleet tätä, olen saanut katsoa sitä, että talous- ja rahaunionin lähentyminen ja millä tavalla se kehittyy. Me katsomme tässä EKPn tilannetta, jolla niin on kaksi naista kuusissa, hallintoneuv- kuudesta hallintoneuvostossa on vielä vähemmän naisia, yksi 25, eikä muualla tilanne ole parempi. Eli ilmeisesti kukaan nainen ei ole riittävän pätevä näihin virkoihin, kuten meillä yksi henkilö sanoi valiokunnassamme. Me emme voi kuitenkaan hyväksyä tätä tilannetta. Nyt tilanteen täytyy muuttua. Meidän täytyy ryhtyä sitoviin toimenpiteisiin. Naisia ei saa jättää marginaaleihin. Meillä on myös tehtävämme eurooppalaisessa hallinnossa ja aiomme tuon paikan itsellemme ottaa. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Daily QE-ryhmästä myös. Kiitos puhemies. Olin iloinen nähdessäni Rova Lagardin täällä eilen ja kuitenkin pettynyt siitä, että en saanut tilaisuutta esittää hänelle näitä kommentteja. Niin Hän on tietysti tunnettu Irlannissa sen vuoksi, mikä rooli hän oli kansainvälisessä valuuttarahastossa ja siinä, että hän hänen oli mukana siinä, miten otettiin säästöpolitiikkaa, joka oli kuristavaa Irlannin kansalaisille. Tämä oli hukattu vuosikymmen. Kustannukset olivat 64,6 miljardia, jotka maksoi pankkien pelastaminen, mutta ihmisillä hintaa maksetaan edelleenkin. Hyvinvointitalojen hinnat, äh, ali, lasten aliruokit, aliravitsemus ja vastaavat ja nuoret ihmiset, jotka joutuvat lähtemään maasta. Mutta viime viikonloppuna hinta maksettiin takaisin. Irlannin kansat maksoivat Fianna Fall, Fianna Gale, kaksi hallitsevaa puoluetta, jotka ovat vastuusta tästä säästöpolitiikasta, saivat äh, suoraan iskun vaaleissa naamaansa. Ja tämä on se, mitä nyt on tulossa neoliberalismi, joka on ekp ytimessä jotain sellaista, mitä ei tulla suvaitsemaan. Ja, ja nyt edustaja Silvia Moodik, olkaa hyvä, yksi minuutti. Kiitos arvoisa puheenjohtaja